Niin. Ja nyt täytyisi kiinnittää huomiota uusiin pakolaisvirtoihin. Nyt jo täytyy valmistella tilannetta, koska ongelmat mm, ovat sellaiset, että meidän täytyy pystyä valmistautumaan niihin. Kiitos. Kiitoksia. Tässä siis ryhmien puolesta puhujat. Ja tässä vaiheessa haluaisin tervehtiä Brasilian edustajahuoneen edustajia, jotka ovat täällä vierailulla. Siellä puhemies Carlos Alberto Lereja johdossa. Tervetuloa. He ovat lehtereillä. He ovat ensimmäisessä Euroopan parlamentin ja Brasilian välisessä parlamenttien välisessä kokouksessa. Se heijastelee rakenteellista vuoropuhelua. jota käydään Euroopan parlamentin ja Brasilian kongressin välillä. Niin, voisitteko viedä pois nämä julisteet?

Um, Anteeksi, olen tästä pahoillani. Niin valtuuskunta on ensimmäisessä Euroopan parlamentin ja Brasilian välisessä parlamenttien välisessä kokouksessa. Puhemies, voitaisiinko selvittää, kuka oli vastuussa tuosta äskeisestä välikohtauksesta? Käsittääkseni Euroopan parlamentti saattaa selvittää, että kuka oli vastuussa heidän sisääntulostaan. Tämä on täysin mahdollista. Tästä annetaan tieto puhemiehen toimistoon. Minä jatkan tästä. On siis eh, mm, rakenteellista vuoropuhelua eh, Brasilian kongressin ja EPn välillä. Eh, ja kyseessä on strateginen kumppanuus maan kanssa. Siinä on myös, se on erittäin hyvä vuoropuhelun kenttä, jonka avulla voidaan myös käsitellä Mercosur-kysymyksiä ja taata tasapainoinen sopimus. Palaamme esityslistaan ja seuraava puhuja edustaja Kasulides.